Guten Morgen, meine Damen und Herren. Huomenta, hyvät naiset ja herrat. Aloitamme kokouksen. Ja jos kaikki ovat jo paikoillaan, niin seuraava kohta esityslistalla on kohta 12. Mutta ennen kuin alamme käsitellä sitä, haluaisin sanoa, Eiku hetkinen. Kohta 14 lykätään myöhemmäksi. kohdan kuusi jälkeen, ja kuusihan on jo lykätty eteenpäin. Se on vielä tänään aamupäivällä, mutta myöhemmin, koska Deutsch on vielä toisessa valiokunnassa. Eli nyt esityslistan kohtaan 12, eli julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattoman johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottaminen. Ja pyytäisin, että Marie Cornelissen alustaa tämän aiheen. Olkaa hyvä. Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme tehneet kovasti töitä ja keskustelleet monien henkilöiden kanssa tästä aiheesta. Vain harvat asiat aiheuttavat näin paljon kuohuntaa kuin tämä kysymys. Me olemme nyt Juri, FAM, valiokunnissa käsitelleet tätä asiaa ja on jonkin verran ajatuksia siitä, kuinka voisimme tätä ehdotusta parantaa. Eräät parannukset ovat sellaiset, että pyrin ne tässä toteuttamaan. Olisin kiinnostunut kuulemaan teidän mielipiteitänne niistä. Yksi pieni asia, jonka me teimme, oli tämän otsikon muuttaminen ja eräiden kappaleiden niin, että tämä kattaisi sekä nämä toimivaan johtoon kuuluvat että kulmattomat. Meillä on siis tässä erilaisia päämääriä näiden kahden kohdan kohdalla, jolla me tehneet jonkin verran selvennyksiä. Me halusimme ottaa huomioon sen, kuinka erilaisia menettelytapoja valintaprosesseissa käytetään. Komission ehdotus perustaa toimeensa tavalliseen valintamenettelyyn, mutta johtokunnassa tilanne ei aina ole tällainen eroja on enemmän liittyen siihen, kuinka ihminen valitaan ja muita asioita tulee ottaa huomioon, kuten pätevyys, ammattipätevyys, kansalaisuus ja niin edespäin. Se, mitä me teimme, oli sanoa kyllä, yritysten tulee muuttaa valintaperustelujaan, jotta he voisivat saavuttaa vuoteen 2020 mennessä tämän 40 prosentin tason kodeksissa mainitaan, mutta jätimme enemmän joustoa yrityksille, jotta ne voisivat päättää, minkälaisia näiden muutosten tulisi olla, kuvailematta näitä muutoksia hyvin yksityiskohtaisesti. Toinen asia, jonka pyrimme toteuttamaan, oli se, että keskitymme koko rekrytointiprosessin komission ehdotuksessa huomioon hyvin paljon viimeisessä vaiheessa, kun ehdokkaat on jo nimetty ja heidän välillään tulee tehdä valinta. Me puolestaan sanomme, että totta kai tämä prosessi alkaa siitä, kun kandidaateista muodostetaan ryhmä, joista voidaan valita. Jos tässä ryhmässä ei ole päteviä naisia tai yhtä päteviä naisia, on erittäin epätodennäköistä edelleen, että nainen tulee valituksi. Jos yritys ei aliedustettua sukupuolta valitse. Sen tulee raportoida tästä valintaprosessista ja myöskin siitä, kuinka he ovat muodostaneet tämän ehdokasryhmän, josta valittu henkilö on valittu. Sitten raportointivelvollisuuksiin liittyen me pyrimme tekemään suuremman eron toisaalta sellaisten yritysten välillä, jotka ovat menestyviä, jotka ovat toimineet oikein muuttaneet valintaprosessejaan, valinneet henkilöitä aliedustetusta sukupuolesta ja sitten niiden yritysten välillä, jotka eivät ole näin toimineet. Hyvin toimineet yritykset saavat vähemmän raportointitaakkaa, niiden tulee vain vuosiraporteissa mainita luvut. Toisaalta ne yritykset, jotka yhä nimittävät ihmisiä edustetusta sukupuolesta, joutuvat raportoimaan enemmän, ne joutuvat yksityiskohtaisesti selventämään, miksi näin on tapahtunut ja mitä ne tulevat tekemään tulevaisuudessa muuttaakseen tilanteen. Sitten meidän mielestämme tämä jäädytyslauseke oli hiukan epäselvä. Me olimme yleisesti ottaen sen kannalla, jos jäsenmaassa on jo toimia, olivatpa mitkä tahansa, sen tulisi olla vapaa valitsemaan, kuinka soveltaa niitä, vaikkapa vapaaehtoisia toimia. Ja toivotamme onnea siinä, mutta jollakin hetkellä näitä toimia tulisi arvioida ja katsoa sitä, toimivatko ne – ja ellei näin ole vuoteen 2017 mennessä, ehdotamme, että direktiivi automaattisesti tulisi voimaan ja näitä muutoksia tulisi alkaa toteuttaa. Sitten viimeisenä huomiona tässä vastuuvaliokunnat Juri ja FAM ovat tarkistusten jättämisen takarajaa lykänneet, joten meillä on vapaus tehdä sama. Nyt se on välittömästi vihreän viikon jälkeen. Eikä tämä anna jäsenille kovinkaan paljon aikaa harkita asiaa ja jättää tarkistuksia, joten me ehdotamme, että tarkistusten jättämisen takarajaa lykättäisiin ja luonnollisesti myöskin tämän jälkeen käsittelyä ja äänestystä lykättäisiin myöskin. Ja, vielen dank. Kiitoksia. varjoesittelijät haluavat käyttää puheenvuoron ja he ovat ilmoittaneet, että Blinkeviuche puhuu ensimmäisenä. Olkaa hyvä. E, Kiitoksia. Ensinnäkin pidän komission ehdotusta hyvänä. Olen tyytyväinen tähän direktiiviluonnokseen. On hyvin tärkeää, että varmistamme sukupuolitasaisen jakauman useilla aloilla, myöskin yritysten johtokunnissa. Esittelijä on esittänyt vankan lausunnon, joka vielä vahvistaa meidän tavoitteitamme. Ja se, että laajennetaan soveltamisalaa ja luodaan kiintiöt ei pelkästään – muihin kuin johtokuntiin pörssinoteerattujen yritysten osalta on erittäin tervetullut. Ja sitten kannatan myöskin tätä monimuotoista valintamenettelyä. Eli viittaan nyt tarkistukseen 23. Sitä pitää laajentaa. Ja täytyy pitää mielessä se, että jäsenvaltioissa saattaa olla eri, erilaisia menettelyitä kun valitaan henkilöitä yritysten johtokuntiin. Sitten sanktioista 34, 35 ja 36 tarkistukset. Olen samaa mieltä siitä, että sanktioiden pitää olla tehokkaita, mutta meidän pitäisi varmaan enemmän keskustella esittelijän ehdotuksesta, eli että rajoitetaan EU-rahoitus niihin yrityksiin, jotka eivät seuraa direktiivin suosituksia. Meidän täytyy myöskin seikkaperäisemmin selittää, millä tavalla voidaan panna täytäntöön kannustimia yrityksille julkisten hankintojen menettelyissä. Eli sanktioista minulla on muutama kysymys ja muutama epäilyksen aihe. Ja sitten meillä on kysymyksiä liittyen EU-rahoitukseen ja julkisiin hankintamenettelyihin. Sitten tarkistukset 17 ja 28. Olen esittelen kanssa samaa mieltä siitä, että komission ehdottama teksti voisi olla parempi, mutta ajatus kyllä sinänsä on hyvä. Eli puhun nyt siitä, että jäsenvaltiot voivat tarjota kannustimia yrityksille – direktiivin täytäntöönpanemiseksi, jos yritykset pystyvät osoittamaan, että aliedustetun sukupuolen kysymys ei vaikuttanut tarjouskilpailuun, viittaan tässä nyt erityisesti naisiin, mutta jos tämä liitetään sukupuolien tasaisen jakkaamaan, niin tästä saattaa syntyä oikeudellinen tyhjiö. Eli jos vaikka rakennusyhtiössä on paljon miehiä töissä, se ei tarkoita, etteivätkö naiset voisi olla kyseisen yrityksen johtokunnassa. Mutta meidän pitää enemmän miettiä sitä, miten nämä osat direktiivistä muotoillaan, jotta ehdotuksesta tulisi vielä tehokkaampi. Ja lopuksi olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tähän direktiiviin liittyvät kannat ovat hyvin erilaisia. Myöskin neuvostossa kaikki jäsenvaltiot eivät ole hyväksyneet tätä ehdotusta. Mutta haluaisin päästä kuitenkin sellaisen tuloksen, jonka kaikki voivat hyväksyä. Ja mielestäni meidän pitää nyt yrittää löytää kompromisseja, jotta tämä direktiivi ja ehdotus ei nyt jää jumiin vuosikausiksi neuvostossa. Näinhän on käynyt muiden direktiivien osalta välillä. Ja olisi oikein hyvä, jos me voisimme hyväksyä tämän direktiivin tämän parlamentin toimintakaudella. Kiitos. Ja, dem kann ich mich nur No siitä voin olla vain samaa mieltä. Meidän haluamme tarjota jotain äänestäjille, kun aloitamme vaalikampanjan. Ja sitten Bauer. So, I would like to... Kiitoksia. Minä haluaisin tukea edustaja Koraliksen ehdotusta. Ja mitä tulee tarkistuksen jät- tarkistusten jättämisen takarajaan, koska FAM-valiokunta on muuttanut kalenteriaan. tämän direktiivin hyväksymisen suhteen. Kunnioitan hyvin paljon työtä, jota esittelijä on tehnyt tämän ehdotuksen parissa. Ja minullakin oli joitakin kysymyksiä, joitakin pohdinnan aiheita, ehkäpä joitakin ehdotuksia. Aivan aluksi olisi tarpeen selventää oikeusperusta – Keskustelua on jurivaliokunnassa ollut oikeusperustaan liittyen. Ja tämä oli todennäköisesti suurin syy sille, miksi tätä työtä lykättiin hiukan. Minusta tuntuu, että meidän tulisi olla hyvin varovaisia tässä asiassa ja huolehtia siitä, huolehtia oikeusperustasta. Minusta tuntuu, että komission ehdotus on hyvin tasapainoinen. Ja minulla on jonkin verran epäilyksiä siitä, mutta olen toiveikas, voimmeko me pitää tämän ehdotuksen järkevässä muodossa, sillä tiedämme, että luonnollisesti Meillä voi olla erilaisia ajatuksia siitä, kuinka ratkaista nämä kysymykset, mutta tärkein ehto on se, onko tämä jotakin, minkä neuvosto voi hyväksyä. Minulla on jonkin verran epäilyksiä. Luonnollisesti me yritämme laajentaa joko sanktioita tai sitten soveltamisalaa. Esimerkiksi tarkistus 28. En ole kovinkaan tyytyväinen tähän. Minusta vaikuttaa siltä, että todellakin tässä vain pyritään pakottamaan tämä ehdotus koskettamaan sellaisiakin aloja, joilla naisia ei toimi ja tätä ei todennäköisesti saada hyväksyttyä sitten sanktioiden suhteen minä olen kuullut melko paljon tä- tähän liittyen asioita koskien sukupuolten välistä palkkakuilua. Mielestäni nämä asiat, joita me tässä käsittelemme, liittyvät enemmänkin tähän palkkakysymyksen, palkkaeron sukupuolten välillä kuin tähän käsillä olevaan asiaan. Ja minusta tuntuu, että meidän tulisi olla todellakin hyvin varovaisia – soveltamisalan laajentamisen suhteen, kun ajattelemme näitä toimivaan johtoon kuuluvia johtokunnan jäseniä. Minä haluaisin kaikin tavoin välttää ettei tässä toistu epäonnistuneen äitiyslomadirektiivin historia. On helppoa luoda tällaisia tilanteita, mutta haluaisin sitä välttää. Se olisi erittäin huono viesti ja jäädyttäisi koko kysymyksen käsittelyn ehkäpä yli kymmeneksi vuodeksi. Kiitoksia, odotan yhteistyötänne. Luonnollisesti meidän tulisi pyrkiä löytämään hyvä ratkaisu tähän. Kiitoksia. Ja sitten Haakin. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin esittelijää. Valtaosa hänen ehdotuksistaan on hyviä. Ja halusin vain aluksi sanoa, että tuen ehdottomasti komission ehdotusta sinänsä. Eri jäsenvaltioissa on yritetty erilaisia aloitteita, mutta jos on itsesääntelyä tai ei-pakollisia toimia, niin ne eivät ole toimineet hyvin. Komission ehdotus on sellainen, että tätä pitäisi laajentaa myöskin toimitusjohtajiin ja voisin tukea tätä kantaa. En tiedä, saadaanko se tähän nyt mukaan, mutta Euroopan toimielinten pitäisi noudattaa sitten samoja kiintiöitä, mutta ehkä tästä voidaan sitten keskustella myöhemmin. Tuen esittelijää myöskin siinä, että mahdollisuuksien mukaan meidän pitäisi mahdollistaa se, että yritykset ja jäsenvaltiot voivat toimia joustavasti, kun ne muokkaavat valintamenettelyitään, ja meidän pitää tässä keskittyä tuloksiin. Meidän pitää kunnioittaa valintamenettelyiden monimuotoisuutta eri jäsenvaltioissa, ja me olemme kuulleet kommentteja kollegoilta siitä, että miten tämä ehdotus saataisiin paremmaksi neuvoston suhteen, ja meidän pitäisi siihen suuntaan siirtyä. Tarkistus 16 on minusta ongelmallinen. Tässähän puhutaan rahoituksen saatavuuden rajoittamisesta tai jäämisestä rahoituksen ulkopuolelle. Ja tämä on minulle kyllä vaikea hyväksyä. En tue makrotalouden ehdollisuutta, joten tämä on ongelmallista, kun näen tällaisen kohdan. Eli tästä mielestäni pitää keskustella. Sitten toisessa osassa puhutaan yritysten kelpoisuus EUn toimijoiden tarjouskilpailuun. No en nyt ole varma, onko tämä ylipäänsä mahdollista, enkä edes haluaisi tällaista kohtaa tähän, eli tästäkin pitäisi keskustella esittelijän kanssa. Olen samaa mieltä tarkistuksista 26 ja 31, riittävästi tiedon saannista ja niin edelleen. Ja kuulin, mitä Bauer sanoi oikeusperustasta. Tähän tietysti tarvitaan selkeyttä ja toivottavasti se onnistuu seuraavina viikkoina. Eli on hyvä, että meillä on näitä tarkistuksia. Ja meidän täytyy muistaa myöskin neuvoston kanta. Tietysti me olemme parlamentti ja meillä on oma kantamme ja se on tärkeää. Muutenhan meitä ei tarvittaisi mutta meidän pitää myöskin pyrkiä varmistamaan, että pääsemme sopuun tästä. Eli tässä on vaikea tasapaino löydettävänä, mutta se täytyy vain pitää mielessä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Benjen. Olkaa hyvä. Um, just very briefly. Aivan lyhyesti. Minä olen aina johdonmukaisesti vastustanut kiintiöitä, minä en kiintiöitä vastusta vain tässä asiassa, vastustan niitä joka paikassa, missä niitä putkahtelee esiin. Mielestäni tällainen mekanismi on lähestulkoon kaikilla elämän aloilla huono, mutta tässä edustaja Koneliuksen puheenvuoro minua rohkaisi. Vaikuttaa siltä, että nyt yksityiskohtien suhteen suhteen tässä valintaprosessin kohdalla on tehty töitä. Ja nämä ristiriitaiset prioriteetit alkavat tulla esiin. Tällainen tiukka linja kiintiöiden suhteen on vaikea saada oikeudellisesti läpi, ja uskon, että se, mitä tässä on käsitelty oman ymmärrykseni mukaan, siirtyy nyt enemmän tällaiseen tasapainoiseen ehdokaslistaan sen suuntaan. Ja jos ei reilulla tavalla valitse listalle henkilöitä, siitä joutuisi vastuuseen tai selvittämään sitä mielestäni tämä olisi parempi lähestymistapa kuin se, että meillä tulisi olla tietty prosenttiosuus sillä eihän näitä henkilöitä valita montaa kerrallaan, vaan yksi kerrallaan yleisesti ottaen. Jos meillä on tiukka kiintiö, tilanne on hyvin vaikea. Silloinhan meidän tulisi sukupuolettaa tämä paikka johtokunnassa etukäteen, ja se olisi laitonta todennäköisesti. Minun täytyy tarkastella näitä yksityiskohtia, mutta minua rohkaisi se, mitä tässä kuulin. Vaikuttaa ainakin siltä, että tämä etenisi nyt jotakin sellaista kohti, mitä minäkin voisin tukea. Okei, okay. vielen dank. No niin, kiitos. Sitten komissio saa puheenvuoron. Täällä on ilmeisesti kaksi edustajaa, Gontek ja Schott. Kumpi teistä haluaa aloittaa? Gontek, olkaa hyvä. Uh, Mrs. Schott is absent. Uh, my name is... Schott ei nyt ole paikalla, olen Mihail Gontik oikeudellisten asioiden pääosastosta. Pari huomiota. Ensinnäkin oikeusperustasta, joka tuli esille. Sanoisin, että komissio on täysin vakuuttunut siitä, että artikla 157 kohta 3 on oikea oikeusperusta. Kyse liittyy sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja myöskin tuomioistuin on sen tunnustanut. Sitä voidaan soveltaa työntekijöihin, mutta myöskin itsenäisiin ammatinharjoittajiin. Direktiivi voidaan hyväksyä tältä pohjalta ja tuomioistuin Denosan tapauksessa määräsi, että johtokuntien jäsenet täyttävät samat ehdot kuin itsenäiset työnharjoittajat tämän artiklan tarkoittamassa mielessä. Eli vahvistaisin nyt tätä ja toistan, että komissio on vakuuttunut siitä, että myönteiset toimet voidaan käynnistää tämän artiklan pohjalta. Ja sitten direktiivin artikla 1 toteaa, että direktiivin tavoitteena liittyy siihen, että vauhdikkaammin päästään sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Ja tähän voidaan lisätä myöskin riittävä joustavuus yrityksille. Eli nyt odottelemme keskustelua ja tarkistuksia, jotka tähtäävät tämän prosessin vauhdittamisen, mutta myöskin tämän ehdotuksen bisnesystävälliseen luonteeseen ja joustavuuteen. Kiitos. Kiitos. Sitten esittelijä saa tehdä yhteenvedon ja sitten oli vielä aika monia kysymyksiä esille. Paljon kiitoksia. Kiitoksia teille kaikille näistä huomioista. On hienoa kuulla, että laajaa tukea on olemassa – Luonnollisesti paljon kysymyksiä tulee vielä ratkoa sekä sisältöön liittyen että selvästikin neuvoston kantaan liittyen. Olen täysin samaa mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka sanovat, että meidän tulee olla hyvin valmiita kompromissiin, sillä haluamme, että tämä muuttuu todellisuudeksi naisille, mutta myöskin miehille Euroopassa. Niin, ettei asia jää paperille jonnekin neuvoston hyllylle eikä siitä päätetä. Lyhyesti vastauksena kysymyksiin, joita esitettiin. Edustaja Banjan, kyllä uskoakseni me olemme siirtymässä teidän suuntaanne hyvinkin paljon. Tässä kyseessä ei ole kiintiö, kyseessä ei ole se, että me määräisimme kuinka monta naista tulee nimittää johtokuntaan tapaus mikä hyvänsä. Kyseessä on se, että menettelyjä muutetaan niin, että nämä tavoitteet voitaisiin saavuttaa, mutta tässä otetaan myöskin huomioon objektiiviset mahdolliset syyt, joiden vuoksi näin ei ehkä tapahdu. Ja sanktioita käytetään niitä yrityksiä kohtaan, jotka eivät toimi, jotka eivät tee muutoksia menettelyssä ei niinkään tulosten perusteella kyseessä on siis todellakin menettelyä koskeva vaatimus ja sen muokkaaminen. Sanktiot niille, jotka eivät tee mitään, ovat siis kyseessä tai niille, jotka eivät selvennä toimintaansa. Juuri luonnollisesti tekee hyvin kovasti töitä näiden kysymysten parissa tällä hetkellä Euroopan parlamentin oikeudellinen yksikkö, myöskin komissiosta on tehty oikeudellinen selvitys, jonka mukaan tämä nykyinen oikeusperusta on kunnossa. Ja neuvosto viime viikolla antoi oman selvityksensä, joka mukaan näin ei ole. Me olemme luonnollisesti kolmas ja kaikkein tärkein toimielin ja me tulemme tekemään oman arviomme. Tarkastelemme asiaa hyvin läheisesti ja toivomme, että se on selvä ennen tarkistusten jättämisen takarajaa niin, ettei sitä jouduta lykkäämään. Me voimme tarkistella, tarkastella asiaa lähemmin ja antaa siitä sitten oman kantamme. Sitten tämä toimivaan johtoon kuuluva ja kuulumaton. Me emme tässä ehdota, että näitä sovellusaloja laajennettaisiin kovin paljon. Komissio jo toimii koskien tätä toimivaan, toimivaa johtoa. Me lisäämme vain pienen kappaleen, jonka mukaan tämä toimi koskettaa toimivaan johtoon kuulumatonta johtokuntaa. Me siis korostamme, että kyseessä on johtava taso, joka on tärkeä. Ja tämä on tärkeä, sillä tällä määrä on vielä pienempi kuin tässä toimivaan johtoon kuulumattomalla tasolla. Tässä tuotiin esiin tarkistus 28. Ne yritykset, joissa naisia on alle 10 prosenttia, ja se, että ne tulisi jättää tästä ehdotuksesta tai tästä direktiivistä pois. Me todellakin olemme sitä mieltä, että yrityksen johto ei heijasta sen alempia osia niin selkeästi ei. Naisen tarvitse olla hitsaa, jotta voisi toimia johtajana metallialan yrityksessä ja hiukan outoa näitä asioita vertailla, mutta jos tämä on ainut tapa, jolla tämä asia saadaan neuvostosta läpi, niin olkoon sitten niin. Sitten taisin vastata suurempaan osaan kysymyksiä jo. Sanktioita tulee vielä tarkastella. Meillä on esimerkkejä sanktioista, joita tietyissä jäsenmaissa käytetään. Esimerkiksi se, että rahoitusta tai hankintoja rajoitetaan, mutta nämä sanktiot eivät kosketa sellaisia tilanteita, joissa Johtokunnassa on 40 prosenttia alle 40 prosenttia naisia. Niitä käytetään vain, jos yritys ei tee mitään, jotta enemmän naisia saataisiin johtokuntaa. Odotan mielenkiinnolla teidän tarkistuksianne ja keskustelua niistä. Kiitoksia sitten vielä muutettu aikataulu. Uusi määräaika tarkistusten jättämiselle on 15. toukokuuta puolelta päivin. Eli uusi määräaika on 15. toukokuuta puolelta päivin. Sitten tarkistuksia käsitellään 19. ja 20. päivä kesäkuuta. Ja tarkistuksista äänestetään sitten 9. heinäkuuta. Ja ehdotus sitten varmaankin on syyskuussa täysistunnon esityslistalla. Eli kiitoksia tästä keskustelusta ja sitten Nadja Hirsch saa jatkaa tästä. von meiner Seite erst einmal. No niin, eli huomenta ensinnäkin kaikille. Kiitoksia Elisabeth, että toimit puheenjohtajana. Ja nyt siirrymme sitten kohtaan 15. Koulutuksen uudelleenajattelu. Meillä on Köntsin lausunto, josta tänään keskustellaan. Joten pyytäisin, että Gönch esittelee tämän lausunnon. Olkaa hyvä. Eh, Nadja, eh, the, the main committee for, for this file is... Kiitoksia. Kulttuurivaliokunta on vastuus, vastuuvaliokunta ja Katarina Lovina esittelijänä koko valiokunta tekee tässä töitä. Me pyrimme luonnostelemaan lausuntoluonnoksen, joka ottaa huomioon kaikki sellaiset näkökunnat, kannat, jotka ovat tärkeitä valiokunnalle työllistettävyyden kannalta toisaalta, toisaalta nuorten valmistelun kannalta työmarkkinoille. Tässä on hyvin paljon sosiaalisen integraation ulottuvuuksia mukana koskien niitä, jotka ovat syrjäytyneitä tai haavoittuvassa asemassa, jotta heitä voitaisiin valmistella – niin että he pääsisivät menestyksekkäästi mukaan työmarkkinoille. Me pyrimme toisaalta korostamaan rajat ylittäviä kykyjä, pätevyyttä. Tässä komission jäsen Vasilio oli hyvin innokas korostamaan tätä asiaa, ottaen huomioon myöskin aktiivisuuden, aktiivisen kansalaisuuden ja yrittäjyyskyvyt, vieraan kielen kyvyt, digitaalisen lukutaidon. Ja toisaalta pyrimme myöskin korostamaan myöskin integroitua mukaan ottavaa koulutusjärjestelmää, sen turvaamista, sellaista, joka pystyy ottamaan haavoittuvaisia ihmisryhmiä, maahanmuuttajia, romaneja, vähemmistöjä mukaan. Me olemme usean kertaan keskustelleet näistä asioista. Meidän tulee pyrkiä välttämään ongelmia myöskin liittyen opintovaatimusten ulkopuolisiin opintoihin alkaen hyvin varhaisesta iästä, jotta lapset voisivat menestyä kouluelämässä ja myöskin työmarkkinoilla. Me pyrimme korostamaan siirtymistä koulutuksesta harjoitteluun ja työmarkkinoille myöhemmin ja kahtalaista koulutusjärjestelmää. Meidän tulee myöskin koskettaa opettajakoulutusta, jotta opettajat tuntisivat erilaisia kulttuureja ja voisivat muokata tunteja oppilaidensa vaatimusten mukaisesti. Tämä on hyvin lyhyt lausunto luonnos ensimmäisessä luonnoksessaan. Me odotamme tarkistuksia. Ja minä halusin vain mainita tässä yhteydessä, että olemme saaneet monilta toimielimiltä, monilta järjestöiltä lausuntoja Business Europeilta, eri säätiöiltä ja niin edespäin. Meillä oli hyvin mielenkiintoinen kokous hyvin moninaisten järjestöjen kanssa ja me kävimme näitä keskusteluja läpi. Ja oli hyvin mielenkiintoista kuulla näitä yrityksiä sekä bisnessektorilta että muita järjestöjä. Ja yksi viesti oli se, että koulutuksen tarkoitus on valmistaa ihminen joko hyvään elämään tai sitten työllistettävyyteen. Mielestäni nämä kaksi asiaa tulisi saavuttaa. Muutoin meidän tulee lähettää asia takaisin komissiolle ja aloittaa aivan alusta, mutta toinen ajatus oli se, että tämä on kuitenkin hyvä pohja. Voimme kehittää ja olla mukana tässä tämän asian kehittämisessä. Tarkistusten jättämisen takaraja on 30. huhtikuuta viikko eteenpäin. Ja halusin myöskin katsoa jotakin asioita, joita tässä lyhyessä luonnoksessa ei saatu vielä mukaan. 29. ja 30. toukokuuta tulemme käsittelemään tarkistuksia ja sitten hyväksymään tämän 20. kesäkuuta tämän lausunnon. Uskon, että voimme tätä aikataulua seurata. Ja sitten kulttuurioikeudellisten asioiden valiokunnissa nämä asiat hyväksytään syyskuussa. He käsittelevät asiaa siis hiukan myöhemmin kuin me, mutta on tärkeää, että saisimme tässä asioita eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Olisin kiinnostunut kuulemaan kollegoiden mielipideitä. Kiukinga for your contribution. Kiitoksia. Ja sitten Beke, olkaa hyvä. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle. Työllisyysvaliokunnan jäsenenä, mutta myöskin kulttuurivaliokunnan esittelijänä haluaisin miettiä muutamaa seikkaa. Komission aloite on erittäin hyvä. Se on nyt tehty oikeaan aikaan. Kyse innovatiivisuudesta tai liian vähäistä innovatiivisuudesta – ei nyt ole oikea, vaan me pitää nyt nopeasti ryhtyä töihin. Jos nyt katsotaan vaikka rautateitä, niin meidän täytyy nyt luoda pohja tulevaisuutta varten. Meidän täytyy puuttua nyt näihin aukkoihin ja siksi kannatan ehdottomasti sitä, että kun katsotaan näitä painopistealueita, niin meidän pitää keskittyä työllistämiskykyyn ja olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että nuorison tulevaisuudella on suuri merkitys ja siihen pitää kiinnittää selkeästi huomiota. Nämä asiat eivät ole keskenään ristiriidassa. Muistuttaisin vielä, millainen rooli on tällä kaksitasoisella koulutuksella, ammattikoulutuksella, koska kun katsotaan taitoja, ja ammattitaitoja, niin nehän ovat vahventuneet viime aikoina ja se on hyvä asia ja on hyvä, että komissio on tähän tarttunut. Tietyissä jäsenvaltioissa on hyviä järjestelmiä, jotka toimivat hyvin. Ja sitten tarkistuksissa olen käsitellyt muutamia kohtia ja en nyt oikein ymmärrä, miksi tämä aktiivinen kansalaisuus on tässä mukana. En nyt ole vielä sitä ihan ymmärtänyt, mutta ehkä älyni ei nyt ihan vielä riitä tähän. Ja sitten tässä on hiukan yksi puolisuus, josta pitäisi päästä eroon. Esimerkiksi romanikysymys on ihan oikein mainittu tässä, mutta tässä oli sinänsä puhe romaniväestöstä, vaan kaikista vähemmistöistä. Ja siksi tästä varmaan päästään hyvään yhtenäiseen kantaan. Sitten kielitaitokysymys. Se on yksi hallitsevista kysymyksistä tässä ja se liittyy jo varhaiskasvatukseen. Ja haluaisin tässä korostaa tätä enemmän. Kielitaitokysymys on avain koulutuskysymyksissä ihan yleisestikin ottaen. Sitten toinen asia pitää vielä ottaa huomioon, siitä vasta hyvin harvoin on riittävästi korostettu. Eli oppimisen oppiminen. Koulussa ei vielä riittävästi ole kiinnitetty huomiota didaktiikkaan, jotta nuoret ylipäänsä pystyvät hallitsemaan asioita. Se liittyy esimerkiksi lukutaitoon, mutta myöskin oppimistekniikkoihin. Niitä on erinomaisia, mutta niitä ei välitetä nuorille. Nuorten pitää kaikki oppia itse, ja se on harmi, koska tämä on oppimisen perusväline. Ja sitten vielä opettajakoulutus. Sitä pitää korostaa ja se kuuluu tähän. Ja tämä koskee kaikkia sidosryhmiä, mutta erityisesti nuorilla pitää olla kyky hallinnoida nykyistä teknologiaa. Ja haluaisin myöskin vaatia tätä opettajilta. Ja tähän sitten tämä ympyrä sulkeutuu. Ja kiitoksia tästä kunnianhimoisesta työstä. Ja teen tähän sitten muutaman tarkistuksen. Kiitos. Thank you. Um, next. Kiitoksia ja sitten seuraavaksi Haakin. Kiitoksia Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegani edustaja Hasmanov ei ole paikalla, joten käyn läpi hänen kantojaan liittyen tähän mietintöön. Ensinnäkin hän haluaisi edustaja Ganssia esittelijää tämän luon, tästä luonnoksesta kiittää. Tämä on hyvä pohja työlle. Eurooppa 2020 strategian tarkoitus on kasvattaa työllisyyttä 75 prosenttiin. Meillä on tarkoituksena vähentää varhaista koulusta putoamista niin edespäin. Ja tarkoituksena on tukea Euroopan unionin taloutta tässä. Koulutuksella on tärkeä rooli. Koulutuksen tulisi olla saatavina, saatavilla ja kaikkein mahdollisimman tasapuolista. Meidän tulisi ajatella, kuinka saamme oppilaat jäämään kouluun, tehdä koulusta houkutteleva ja suunnitella opintosuunnitelmat oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Tämä on erityisen tärkeää vähemmistöryhmille Euroopan unionissa, jotta me voisimme tarjota vähemmistöille ja maahanmuuttajille integraatiota yhteiskuntaan Euroopan unionissa. Tämä on tärkeä myöskin korkean koulutuksen tasoilla. Meidän tulisi olla tarkkaavaisia nyt säästöjen aikana näissä asioissa. Opintolainajärjestelmää tulisi uudistaa myöntämällä matalakorkoisia korottomia lainoja lyhyelle ajalle opintojen ajaksi, erityisesti maisteriopintojen tasolla. Tarkoituksena on kattaa kuilua yliopistojen, ammattikoulujen ja työmarkkinoiden välillä. Meidän tulisi ottaa kaikki toimijat huomioon sekä koulut, opiskelijat, eri järjestöt, työelämäjärjestöt ja niin edespäin. Meidän tulisi rohkaista opettajia, jotka viime mietinnön tietojen mukaisesti ja taloudellisen tutkimuksen ja yhteistyön järjestön tutkimuksen mukaan ovat lannistuneita, heitä ei tarpeeksi rohkaista etenemään urallaan tai tueta. Olisi hyödyllistä tukea kaikki Euroopan unionin rahoitusmahdollisuuksia koulutuksen alalla erityisesti ammatillisissa kouluissa, jotta täyttä hyötyä voitaisiin koulutuksesta saada. Kiitoksia. Marian. Kiitoksia. Haluatko komissiosta joku puheenvuoron? Sieltä, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen Claudia Cenglögerä komission koulutuksen ja kulttuurin pääosastolta. Haluaisin kiittää valiokuntaa ja esittelijää tästä lausunnosta – se on hyvin tiivis ja asiaan osuva. On hienoa, että on puhuttu siitä, että koulutukseen tarvitaan lisäinvestointeja. Tämä on yksi investointeja, joka aina tuottaa myönteisiä tuloksia. Ja kiitos myös siitä, että mainitsitte nämä transversaalit taidot. Niitähän on paljon. Ne eivät johda vain työllistymyyden parantumiseen, vaan myöskin vaikuttavat nuorten elämän autonomiaan myöhemmin. Ja tähän liittyy sosiaalinen osallistuminen ja työelämän tasapaino. Työperäinen oppiminen on myöskin asia, joka meistä on tärkeä, eli kiitoksia, että otitte ne esille. Toteaisin vain, että heinäkuussa käynnistetään harjoitteluallianssi, ja siinä lähinnä luodaan kumppanuuksia koulutus- ja työmaailman välille, jotta voidaan nuorille antaa enemmän työperäisiä kokemuksia. Ja kiitoksia, että mainitsitte myöskin investoinnin opettajiin. Meidän pitää auttaa opettajia koulutuksen avulla, koska tämä on haaste, joka opettajilla on jatkuvasti. On uusia haasteita, uusia taitoja, uutta teknologiaa, joihin opettajien tulee keskittyä. Eli Koulutusta tulee tietysti jatkaa, mutta tärkeää on myöskin se, että pidetään opettajien ammatti houkuttelevana, koska näitä ammattilaisia tarvitaan vielä pitkään. Kiitoksia. I will get, uh... Kiitoksia ja sitten vielä Kinga saa puheenvuoron. Paljon kiitoksia ja kiitoksia näistä kommenteista. Olen pyrkinyt tekemään hyvin tiiviin luonnoksen, jotta voisimme lisätä paljon ulottuvuuksia siihen tarkistusten käsittelyn kautta. Olen tyytyväinen siihen, että edustaja Bakker on varjoesittelijänä. Kulttuurivaliokunnassa tämä tarkoittaa sitä, että meillä tulee olemaan erittäin hienoa yhteistyötä ja myöskin vasti, vastuuvaliokunnassa voisimme myöskin käydä keskustelua aktiivisesta ikääntymisestä ja tästä vähemmistöasiasta. Minä olen sitä mieltä, että kansalaisuus on yksi erittäin tärkeä tekijä sosiaalisessa inkluusiossa, jossa voi tukea sellaisia nuoria, jotka saattaisivat olla putoamassa koulusta ulos tai syrjäytymässä – jos me voisimme näin puuttua asiaan, se olisi hienoa, mutta voimme keskustella asiasta myöhemmin. Voisimme myöskin keskustella vähemmistöistä, maahanmuuttajista, vammaisista, nuorista, joita tulisi tukea tällä uralla myöhemmin, jotta he voisivat menestyä työmarkkinoilla ja työelämässä. Marian Haakinille paljon kiitoksia siitä, että korostitte, että koulutuksen tulisi olla sekä saatavilla että houkuttelevaa. Sen tulisi olla houkuttelevaa ei vain keskiluokkaisille nuorille, mutta myös niille, jotka eivät kovinkaan mielellään mene kouluun tai pysy siellä. Te mainitsitte myöskin lainat ja opintotuet. Ne ovat yhä tärkeämpiä monissa Euroopan unionin jäsenmaissa kriisin tehtyä suuria lovia perheiden taloudelliseen tilanteeseen ja myöskin kouluihin. Kuten komissio, me pyrimme korostamaan tämän investoinnin tärkeyttä. Se voisi olla julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Minä olen aivan varma siitä, että tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä investoinnin aloja, jota aivan varmasti tarvitsemme Euroopan unionissa. Te mainitsitte myöskin nuorten autonomian. Sen tuleekin käsitellyksi tässä asiassa, mutta vankka hyvä koulutus on tärkeä myöskin opettajan koulutus. Paljon kiitoksia näistä kommenteista. Odotan tarkistuksia mielenkiinnolla. Tulemme tekemään töitä niiden parissa. Kiitoksia. Thank you, Kinga. Uh... Kiitoksia. Te mainitsittekin aikataulun jo, eli määrä määräkatkatarkistamiselle on 30. huhtikuuta ja tarkistuksia käsitellään 29. 30. päivä toukokuuta. Kompromissitarkistuksia käsitellään 19. kesäkuuta ja tämä hyväksytään sitten 20. kesäkuuta valiokunnassa. Sitten seuraava kohta esityslistalla yhteiskeskustelu kohdista 16 lääkinnälliset laitteet ja 17 in vitro diagnostiikka. Tämä on ensimmäinen keskustelu näistä lausunnoista. Aiheena siis lääkinnälliset laitteet ja in vitro diagnostiikka. Ja meidän Valmistelijamme on Estrella ja tarkistuksia 14. Lääkinnällisiin laitteisiin kahdeksan tarkistusta liittyen in vitro-diagnostiikkaan. Eli Estrella, puheenvuoro on teillä, olkaa hyvä. Uh, como é sabido, a Comissão de Fundo é a Comissão do Ambiente. Kuten te tiedätte, Ympäristövaliokunta on tästä vastuuvaliokunta. Tämä esitys tuli esille öö, rinta, epäkelvollisten rintaimplanttiskandaali tapahtumaan yhteydessä, kun tuhannet naiset Euroopassa joutuivat kärsimään näiden implanttien vakavista seurauksista. Ei ainoastaan Euroopassa, vaan koko maailmassa. Tämä oli tosi seikka, joka todella korosti sitä, kuinka kuluttajat kuitenkin luottavat terveysalan ammattilaisiin ja myöskin laitteiden turvallisuuteen silloin, kun on kyse terveysympäristöstä. Tämä on aika tekninen aihekokonaisuus ja työllisyys- ja sosiaaliasianvaliokunnan kompetenssi tällä saralla on aika rajallinen kun ajattelemme työntekijöiden turvallisuutta ja kysymyksen asettelua ja niiden turvallisuutta, jotka käyttävät näitä laitteita. Mutta tässä esityksessä on tarkoitus päivittää voimassa olevia direktiiviä. Pyrimme antamaan vastauksen tieteellistekniselle kehitykselle viime vuosilta ja myös pyrimme antamaan vastauksen ja huolenaiheisiin pyrimme vastaamaan huolenaiheisiin ja kysymyksiin, joita on noussut ihan viimeaikaisten tapahtumien vuoksi. Viittaan tässä jälleen näihin ö, viallisiin rintaimplanteihin. Euroopan komission tavoite tämän asetuksen myötä oli tarkoitus taata mahdollisimman korkeat turvallisuus- ja laatunormit ja myös lääketieteelliset korkeatasoiset normit, koska silloin on kyse sairaiden, potilaiden, käyttäjien ja muiden henkilöiden turvallisuudesta. Liite numero yksi puhuu yleisistä vaatimuksista, jotka liittyvät työterveyteen ja työturvallisuuteen näiden laitteiden käytössä. Liitteessä, kahdeksan, liitteessä yksi kohta kahdeksan puhutaan nimenomaan valmistusmenetelmistä ja tuotteista, joita näistä syntyvät ja pyritään vähentämään tartuntavaaran riskiä tai potilaille ja käyttäjille ja myös kolmas, mahdollisille kolmansille henkilöille. Saman liitteen kohdassa 13 korotetaan, kuinka välttämätöntä olisi välttää myös tartuntavaaraa riskiä anteeksi, loukkaantumisvaaran riskiä potilaille, käyttäjille ja kolmansille henkilöille. Näitä määräyksiä noudattavat terveysalan ammattilaiset yleensä sairaaloissa, mutta myös muut henkilöt, jotka työskentelevät terveyskeskuksissa tai muissa laitoksissa. Voi vain mainita esimerkiksi vankilaolosuhteet ovat yksi näistä terveysalan henkilökunta, mutta siihen kuuluu myös avustajia, siivoushenkilökunta, toimistohenkilökunta, puhdistushenkilökunta ja myös tietysti aina täytyy muistaa potilaat ja muut käyttäjät. Terveys, siihen liittyvä turvallisuus mainutaan kautta linjan näissä kohdissa. Se on keskeinen tekijä, mutta se pyritään myös kytkemään <clears throat> työterveys- ja turvallisuustavoitteisiin koska kaiken tarkoituksena on saada työ, lähityö, ympäristö turvallisemmaksi. Tämä halutaan myös kytkeä eurooppalaiseen lainsäädäntöön nimenomaan työterveysturvallisuuteen, työpaikkaterveyden turvallisuuteen. Halutaan antaa puitteet, joiden myötä voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, jos on tapahtunut vammautumisia, loukkaantumisia erittäin niin sanokseni terävistä, vaarallista, vaarallista mm, lääketieteellisistä laitteista. Mm, suhteessa näihin puhtaasti lääkinnällisiin toimenpiteisiin tai lääkinnällisiin laitteisiin, miten käytetään lääkinnällisiä laitteita, jotta voidaan tukea potilaiden tervehtymistä diagnos, diagnostiset eh, in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetut laitteet ovat erittäin tärkeitä, elintärkeitä joskus, ja vaatimusten pitäisi olla tyydyttäviä, kun ajattelemme Euroopan kansalaisten terveyttä ja terveysturvallisuutta. Meillä pitäisi olla selkeä, avoin, hyvin toimiva mm, asetusten, eh, asetusten määrä ja normisto ja se nimenomaan tulee aika hyvin esille tässä komission esityksessä. Siinä myös tarkkaillaan, tarkistetaan mm, niitä ympäristövaliokunta on ehdottanut ehdotuksiksi ja miten se voitaisiin ja miten ne voitaisiin sitten liittää meidän valiokuntamme tekemiin ehdotuksiin. <clears throat> Määräaika tarkistusten jättämiselle on 25. huhtikuuta ja toivon, että saan teiltä paljon hyviä, hyvää palautetta, hyvää yhteistyötä, joka on näin on ollut jo asianlaita ja minä toivon, että voimme tarjota hyvin laadukkaan hyvän ehdotuksen, jossa todella heijastuvat meidän peräänkuuluttamamme edut ja tavoitteet, joita me tässä valiokunnassa haluamme viedä eteenpäin. Kiitos paljon. Ah, okay. Thank you for your Kiitoksia. Seuraavaksi Haakin, ole hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle. Olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että terveydenhuolto ja turvallisuus on selkeä tavoite tässä tavoitteessa. Ja olen samaa mieltä siitä, että kyse ei ole pelkästään lääkäreistä ja sairaanhoitajista, jotka ovat riskissä, vaan myöskin hoitajat, tukityöntekijät ja niin edelleen. Eli tässä mielessä tukisin tätä ehdotusta tarkistusta 5 ja 8. Myöskin kun ajatellaan turvallisuutta ja terveydenhuoltoa, esittelijä on todennut, että terveydenhuollon työntekijät pitäisi turvata esimerkiksi tarkistuksilla, rokotuksilla tai teknologialla, jolla voidaan välttää neulanpisto onnettomuuksia. Ja tarkistuksissa 11 ja 13 on puhuttu tästä ja tukisin niitä. Esittelijälle yksi kysymys tarkistuksesta seitsemän. Komission ehdotuksessa jäsenvaltiot koordinoivat keskenään jäsenneltyjä verkkopohjaisia standardilomakkeita, kun kyse on vakavista vaaratilanteista. Ja esitteli ehdottaa, että jäsenvaltiot pitävät kiinni muita formaatteja, kun kyse on vakavista vaaroista. Ja kun olen käynyt läpi tämän ehdotuksen, niin minusta vaikuttaa, että yksi tärkeimpiä kohtia ehdotuksessa on se, että luodaan keskitetty tietokanta jossa on erilaisia sähköjärjestelmiä ja jossa on laitteiden tunnistamisjärjestelmä. Ja tällä tavalla voidaan sitten prosessoida kaikkia asianomaisia tietoja. Eli mitä esittelijä tällä tarkoittaa, haluaisin sen tietää, ja miksi tarvitaan muita järjestelmiä. Kyse ei ainoastaan terveydenalan ammattilaisista ja potilaista, jotka ilmoittaisivat näistä vaaratilanteista, vaan myöskin hoitajien pitää olla tilanteessa, jossa he voivat kansallisella tasolla ilmoittaa vaaratilanteista. Ja tämä on tietysti tärkeää, kuten esittely sanoi, yksi syistä, miksi nyt tarkastellaan tätä ehdotusta, johtuu tästä PEP-skandaalista. Ja meidän täytyy esimerkiksi varmistaa, että kansallisesti ilmoitetut vaaratilanteet hoidetaan niin, että nämä tiedot kulkevat koordinoidusti jäsenvaltioiden välillä. Ja sitten lopuksi vielä komissiolle kysymys, ja tämä liittyy määritelmään. Tämä on ihan eri, erillinen kysymys, tämä ei liity tähän. Mutta miten nämä lääkinnälliset laitteet määritellään? Ja sivulla 29 tässä on puhuttu laitteesta, jolla lievennetään tai kompensoidaan vammaa tai loukkaantumista. Ja halusin kysyä, kuka tämän määritelmän on tehnyt, koska tässä puhutaan sitten myöskin massatuotantolaitteesta, ja se osoittaa, että tähän voitaisiin ehkä saada jonkinlainen luettelo. Mutta kiitoksia esittelijälle. Hän on osunut asian ytimeen ja odottelen yhteistyötä tässä asiassa. Kiitos. Thank you, Marian. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole jäseniltä. Eli sitten voimme antaa puheenvuoron komissiolle. Spannu, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Thank you to the honorable uh, members who worked. Thanks to the rapport. Kiitoksia, kiitoksia jäsenille ja esittelijälle siitä, että olette käyneet läpi tätä työtä. Me halusimme kuulla valiokunnan näkökulman, sillä olemme hyvin huolissamme työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. Ja se koskettaa tämän valiokunnan toimivallan alaa. Mielestämme tärkeää kuulla se, mitä teillä oli ne tänään, ja kuulemme jo ensimmäisiä kommentteja. Arvostamme erityisesti tätä tilaisuutta. Tämä on ensimmäinen valiokunta, jonka kannan kuulemme, ja tämä on hyvä alku. Rouva puheenjohtaja, tämä ajattelu tämän koko ehdotuksen taustalla on se, että voisimme parantaa turvallisuutta ja terveyttä ei vain potilaille, mutta myöskin lääkinnällisten laitteiden käyttäjille ja henkilökunnalle. Minä olen hyvin tarkkaan kuullut esittelijän jo tekemät huomiot ja aikaisempien puhujien huomiot. On tärkeää kattaa kaikki näiden lääkinnällisten välineiden käyttäjät. Meidän tulisi korostaa myöskin sitä, että on tärkeää kuulla potilasjärjestöjä ja terveydenhuoltoalan henkilökunnan edustajia. Me jo teemme näin. Tämä on jotakin, mitä me aina teemme ja olemme hyvin valmiita laajentamaan tätä toimintaa ja varmistamaan sen, että nämä tahot ovat tärkeitä toimijoita aloitteen käsittelyssä. Tämä on ainut tapa tehdä kohdennettua lainsäädäntöä, joka on käytännöllistä, joka ei aiheuta taakkaa ja joka parantaa potilasturvallisuutta. Meillä on jo ehdotus ja meillä on alityöryhmä, joka käsittelee näitä lääkinnällisten välineiden turvallisuuskysymyksiä myöskin potilaiden ja henkilökunnan näkökulmasta. Euroopan unionin lainsäädäntöä tulee kunnioittaa lääkinnällisten välineiden turvallisuuden suhteen. Me täysin olemme samaa mieltä tässä asiassa ja meidän tulee tehdä lainsäädännöllisiä toimia, että voisimme varmistaa, että noin todellakin tapahtuu. Mitä tulee kliinisiin tutkimuksiin, tiedätte, että tästä asiasta keskustellaan laajemmin myöskin liittyen ehdotukseemme kliinisistä kokeista ja tässä komissio tulee varmastikin laajentamaan ehdotustamme ja tulemme kansalainsäätäjän kanssa tekemään päätöksiä liittyen tähän asiaan. Te tiedätte, että paljon asioita on käynnissä liittyen näihin kysymyksiin, eikä vain tässä talossa. Sitten erityiskysymys liittyen määritelmään. Tässä me tarvitsemme teidän apuanne ja tukianne, niin jotta voisimme auttaa neuvottelujen loppuun saattamisessa. Tiedämme, että nyt on hyvin kriittinen hetki ja tästä valio- tältä valiokunnalta olen kuullut ja esittelijän tekstistä saanut läpi viestin, kuinka tärkeää on varmistaa terveys ja turvallisuus. Kaikkien intressien mukaista on se, että tämän lainsäädäntökauden aikana saamme tämän aloitteen käsittelyn päätöksen, joten haluaisin pyytää teidän tukeanne tässä asiassa. Ja lopultakin määritelmäkysymyksiin liittyen olen sitä mieltä, että määritelmä on laaja, se kattaa nämä molemmat ulottuvuudet, joista te puhuitte. Ja minä odotan mielenkiinnolla luonnostelua, jotta näiden lääkinnällisten laitteiden määritelmään nämä kaksi mainittua ulottuvuutta tulisivat mukaan. Toivottavasti tämä selvensi meidän kantaamme. Jos teillä on kysymyksiä, voin vastata niihin. Jälleen kerran haluaisin kiittää esittelijää tästä erittäin hyvästä työstä ja odotamme mielenkiinnolla tarkistuksia. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten puheenvuoro vielä esittelijälle, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kuuntelin huolella Rova Harkinin kommentteja ja ne, uh, myös ne ehdotukset jotka hän toi esille, ne vahvistavat sitä ajatusta, jonka minä olen esittänyt tarkistuksessa. Se liittyy tarkistukseen seitsemän asetuksesta. Se puhutaan lääkinnä, lääkintälaitteista, jonka mukaan jäsenvaltioiden tulee ilmoittaa viranomaisille, asianomaisille viranomaisille mahdollisista vakavista puutteista, virheistä. Kaikki käyttäjät, kansalaiset eivät pääse internettiin niinkään helposti. On myös käytänteitä olemassa, jotka muuttuvat maasta toiseen. Toisin sanoen, jos on nyt halutaan puhua näistä ilmoituksista tai valituksista, jotka ovat eri muotoisia maasta toiseen, niin silloin olisi kuitenkin hyvä säilyttää nämä perinteiset muodot, joiden avulla voidaan ilmoittaa näistä vioista, vaaratekijöistä tai joita voi myös kutsua valituksiksi. Ehkä komissio voisi ehdottaa meille tämmöisiä jäsenneltyjä hyviä mm, muotoja joita voi löytää valmiina äh, verkosta. Eli pitäisi nyt lähteä liikkeelle sen eteen, että kansalaiset enemmän ilmoittaisivat näistä tapahtumista, jolloin kaikkien terveys ja työ, turvallisuus paranee. Meillä on siis tämä tarkistus seitsemän, jossa puhutaan edelleen in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkintälaitteista. Komissio puhui näistä Tämähän on ihan yleinen käytäntö komissiossa. Ensin kuullaan alan ammattilaisten järjestöjä. Ehkä sekin on vähän liikaa, että mainitaan ihan erityisesti tämä tekst, asetuksen tekstissä. Eh, ehkä se vahvistaa sitä olemassa olevaa käytäntöä, mutta voihan sen sinne lisätä vielä yhden, yhden kerran. Konsensus kuitenkin vallitsee komission ja Euroopan parlamentin välillä suurimmasta osasta tekstistä ja tarkistuksista, eli tässä ei ole sen enempää minun puolelta lisättävää. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat vielä tänä aamuna tukeneet minun tekemää työtä ja antavat hyvän perustan jatkaa tätä. Contributions. Kiitoksia. Määräaika tarkistuksen jättämiselle on 25. huhtikuuta kello 17 ja nämä hyväksytään valiokunnassa sitten kesäkuussa. Sitten voimme palata takaisin esityslistalla kohtaan kuusi. Eli terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä aiheutuville riskeille. Mohan Chartier kertoo sopimuksesta, joka saatiin aikaan 27. maaliskuuta tästä asiasta neuvoston kanssa – ensimmäisessä käsittelyssä. Eli Mohan Chartier, puheenvuoron teille alkaa hyvä. Merci beaucoup, madame. Kiitos hyvin paljon, rouva puheenjohtaja. No niin, minä luulen tässä on trilogiosta, voi, voimme olla varsin tyytyväisiä. Se saatiin hyvin nopeasti loppuun. Yhden istuntosession aikana pääsimme trilogissa sopuun yhden valmistavan koordinointiistunnon lisäksi. Haluan erityisesti kiittää kaikkia puol- poliittisia puolueryhmiä. Ihan rehellisesti sanoen, minä olen hyvin tietoinen siitä, että työn laatu, josta pidimme kiinni eri meidän valiokuntamme yksiköiden kanssa. Kiitän kaikkia asianosaisia jo tässä vaiheessa. Puolitoista vuotta, kaksi vuotta ehkä olemme jo olleet kiinni tässä työssä. Kaikki poliittiset puolueryhmät ja niiden edustajat hallinnossa vaikuttivat siihen, että pääsimme myös, kiitos komission, myös hyvin selkeät neuvotteluvaltuudet, josta, joista kaikki olivat ihan samoilla linjoilla. Pääsimme siis vahvoina ja yhtenäisinä kolmikantaneuvotteluihin komission äänestyksen jälkeen 6. joulukuulta. Tämä uusi direktiivi ehkä muistatte tuli korjaamaan vuoden 2004 direktiiviä, jossa ei enää jonka puitteissa ei enää voitu tehdä jonkinlaisia lääkkeitä lääkärin tarkastuksia, koska niitä oli vaikea soveltaa. Aivan erityisesti siinä kiellettiin käyttämästä sähkömagneettisia RMI-laitteita, eli sähkömagneettisia elektrokuvauslaitteita. Tässä on kyse uusista kansainvälisistä raja-arvoista. Se on erittäin tärkeää, koska Eurooppahan on lähtenyt viemään myös kansainvälistä harmonisointia näissä normeista, näistä normeista. Meidän uuden direktiivin avulla pääsemme myös erittäin hyvin toimimaan aikarajojen puitteissa, joka on erittäin tärkeää, kun me haluamme käyttää näitä sähkömagneettisia kenttiä käyttäviä laitteita, niin työntekijät ovat myös niistä hyvin tietoisia, mikä aikasäästö niihin liittyy. Me olemme myös pystyneet arvioimaan riskit ja antaneet koulutusta mahdollisia riskejä varten työntekijöitä ajatellen. Eli meidän uusi direktiivi tarjoaa mahdollisuuden luoda luoda uusia tieteellistä tietokantaa, tietopohjaa, tietopohjaa, joiden avulla voidaan arvioida näiden sähkömagneettisten kenttien vaikutuksia. Tämä on siis jo ennakoitu, eli voidaan tässä vaiheessa jo hahmottaa että uuden tiedon jakamista. Riskien arviointi ehkä se voitaisiin tehdä myös julkiseksi. Tämä on erittäin tärkeää. Direktiivissä ei tutkita pitkän aikavälin seuraamuksia, mutta kuten me olimme huolest, huolellisesti lähteneet rakentamaan näitä etukäteistietoja, niin kyllä me varmasti saamme tietää, josko pitkäaikaiset vaikutukset, missä ne, missä ne toteutuvat, ja meille varmasti kerrottaisiin niistä ensimmäisinä, jolloin voisimme silloin lähteä työstämään uutta lainsäädäntöä. Olemme erittäin tyytyväisiä, koska kaikki poliittiset puolueryhmät, kaikki poliittiset puolueryhmät löytävät itsensä tästä kaaviosta, olemme tehneet kaiken voitavamme sen eteen. Ja sen lisäksi me olimme erittäin tiukkoja toteuttamispäivämäärästä uudelle direktiiville. Mehän teemme kaikkemme, jotta voisimme nopeuttaa tämän ylimenopäivän äh, tuloa kolme vuotta olisi ylimenokausi sen jälkeen, kun direktiivi astuu voimaan. Me haluaisimme, että heinäkuun ensimmäinen päivä 2016 olisi se päivä, jolloin ylimenokausi olisi jo meneillään, eli se olisi, tämä direktiivi olisi jo siirretty kansallisiin lainsäädäntöihin halusimme saada kantamme esille siis mahdollisimman nopeasti ja tehdä sen tiettäväksi. Se tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamentin pitää äänestää äh, kesäkuun äh, täysistunnossa tänä vuonna. Kaikki kaikkiin hallinnollisiin toimenpiteisiin on, on ryhdytty, jotta voidaan äänestää tuossa kyseisessä täysistunnossa. Sen jälkeen neuvosto hyväksynee neuvosto, parlamentin lausunnon, sillä, ne, sillä, sillä mm, lauseen, että tämä kummatkin sopia osapuolet allekirjoittaisivat tämän ja se myös julkaistaisiin virallisessa lehdessä tuonnempana. Tavoitteena on, on siis äänestää tänä iltapäivänä tästä ehdotuksesta. Pitää ottaa huomioon artiklan 70 uudet määräykset. Nämä ovat seurausta kolmikantaneuvotteluista. Olemme aina pitäneet teitä ajan tasalla neuvottelujen kulusta, mutta tänä iltapäivänä meidän pitäisi siis äänestää näistä asioista, joista juuri tein teille selkoa. Kiitos. Merci Elisabeth. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Ferkas. Muchas gracias, Kiitoksia, puheenjohtaja. Raptin nimissä, joka on nyt seuraamassa trilogia, onnittelen Elisabetia en pelkästään hyvästä työstä, vaan myöskin siitä, että hän on ollut hyvin valmis tekemään yhteistyötä tämän työn aikana. Ja eilen kolmikataneuvottelut saatiin onnellisesti päätökseen. Ensinnäkin tämä oli mahdollista siksi, että esittelijä on saanut aikaan tasapainoisen tekstin, jossa on otettu huomioon kaikki näkökulmat. Tämä on erittäin tärkeä lainsäädäntötyössä, eli ei pidä unohtaa yhtäkään intressiä, ja niitähän on paljon. Ja pitää löytää sitten oikea tasapaino niiden välille. Eli tämä oli suuri menestys työssäsi. Tässä on käyty paljon vuoropuhelua, demokraattista työtä kaikkien ryhmien välillä. Kaikki ovat ottaneet esiin kantojaan sen suhteen, miten saataisiin tällainen minimitaso aikaan – ja meillä on hyvin tiukka kanta myöskin. Nämä ovat arkaluontoisia kysymyksiä ja niitä on käsitelty vankalla kädellä, koska tämä on hyvin tärkeä aihe ja haluamme selkeän aikataulun. Haluamme siirtää tätä kansalliseen lainsäädäntöön. Ja näin ollen tänään me äänestämme ehdottomasti tämän puolesta. Ja toivottavasti tästä äänestetään sitten sitten pian myöskin täysistunnossa ja että saamme nämä lait sitten voimaan vuonna 2017. Eli kiitoksia Elisabeth, että olet tehnyt näin älykästä ja poliittisesti järkevää työtä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten Haakin. Thank you very much and Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen erittäin tehokkaasta työstään tässä asiassa ja olen edustaja Sarkisin kanssa samaa mieltä. Tämä oli myöskin hyvin demokraattista. Esittelijä puolusti parlamentin kantaa erityisesti pitkän aikavälin vaikutusten kohdalla ja näitä tarpeellisia poikkeuksia ja samalla sitä, että meidän tulee turvata kaikkien työntekijöiden turvallisuus ja terveys liittyen tähän neuvottelupäivään. Hän löysi kompromissin. Tämä oli vaikeaa työtä, mutta se myöskin vaati neuvokkuutta ja sitoumusta. Ja voin sanoa, että esittelijä on osoittanut kaikkia näitä, joten paljon kiitoksia. Tämä tulos on erittäin hieno. Okei. Okay. Um, I give the back... No niin, sitten vielä Morin Chartier. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais... Euh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin todella, todella sydämestäni kiittää kollegoja, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Täytyy sanoa, että tämä on ollut työryhmä, joka on toiminut todella hyvin yhteen. Varjoesittelijät äh, olivat aktiivisia, ymmärtäväisiä, voimia ja erittäin vapaaehtoisia. Silvana Rapti, Marian Harkin, Madeli, George Tussas, Ante McIntyre. Kiitokset heille. Emme olisi koskaan voineet onnistua näinkin vaikeassa työssä ilman tätä avointa henkeä kaikkien varjoesittelijöiden esiin tuomana mutta kyllä me saimme myös paljon apua sihteeristöltä, saimme paljon valaistusta moniin asiakysymyksiin asiantuntijoilta. Se oli varsin, varsin tärkeää, jotta voimme ymmärtää kysymyksen koko ongelmatiikan. Kyllä, Alejandro, tämä on hyvin tasapainotettu teksti. Olemme aina yhdessä halua, halunneet ja antaa mahdollisimman paljon tietoa. Kukaan ei pidä sitä salassa itsellään. Kaikki on aina laitettu pöydälle kaikkien luettavaksi tiet, tiedettäväksi, mutta kun puhutaan tämän direktiivin työstämisestä, voimme sanoa, että voimme kaikki yhdessä olla ylpeitä. Me voitimme kaikissa neuvottelujen pistekohdissa aikataulusta, jos ajattelemme tiedottamisesta työntekijöille, kuinka pitää kunnioittaa lääkintähenkilöstön työturvallisuutta ja myös muissa poikkeuskysymyksiin, poikkeusnormeihin liittyvissä kysymyksissä saimme pinnat kotiin. Toivottavasti meillä on hyvä äänestys tänä iltapäivänä, joka todella kruunaa tämän työn lopullisesti tässä vaiheessa. Thank you so much. Uh... Kiitoksia. Eli tästä äänestetään iltapäivällä ja kesäkuun täysistunnossa. Sitten seuraava kohta esityslistalla 14. Esittelijä Deutsch on saapunut paikalle. Eli aiheena on innovointistrategia kestävää kasvua varten, biotalousstrategia Euroopalle. Ja meillä on 27 tarkistusta ja puheenvuoron saa Deutsch. Nagyon szépen köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, először is köszönöm a lehetőséget, hogy... Ihan ensi alkuun haluan kiittää teitä tästä tilaisuudesta ja mahdollisuudesta, että minä sain tulla vähän myöhemmin ja myöhässä aikataulusta, koska minun piti olla äänestämässä budjettivaliokunnassa. Sen takia minun piti vähän lykätä esitystäni tänä aamupäivänä täällä, kuten rouva puheenjohtaja on jo hyvin valmistellut minun puheenvuoroni, niin haluaisin puhua ehkä enemmän näistä 27 tarkistuksesta. Oh, on ihan selvää, että meidän la- lausuntomme, joka tulee, joka lähetetään siis Envivaliokunnalle, valiokunnalle valtaiselle valiokunnalle, kun puhutaan kestävästä kasvusta, innovointistrategiaa kestävälle kasvulle, biotalousstrategia Euroopalle. Minun lausuntoluonnokseni keskittyy erityisesti biotalouden tärkeän roolin työllisyydessä, kun halutaan kestävää käyttöä resursseillemme – käytettäessä ei fossiilisia polttoaineita. Kuten puheenjohtaja, rouva puheenjohtaja sanoi, 27 tarkistusta on ehdotettu, tehty EPPltä, sosialisteilta ja Aldelta. Näin. Kollegat, jotka ovat tehneet tarkistuksia, Niissä vahvistetaan minun näkemystäni lausuntoluonnoksessa samassa hengessä kuin Eurooppa 2020 strategia liikkuu, painotetaan vihreätä kasvua, mahdollista työpaikkojen lyömistä, työpaikkojen määrän kasvattamista ja on puhuttu myös taloudesta, joka perustuisi fossiilisille, anteeksi, fossiilisiin polttoaineisiin perustuva talous voitaisiin korvata ei-fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan talouteen. Kollegat ovat tehneet tarkistuksia, ovat hyvin lähellä minun näkemyksiä. Niin, tarkistuksissa korostetaan todellakin hyvin voimallisesti sitä, miten voitaisiin todellakin käyttää elintarviketeollisuuden ja johdannaistuotteita ja siinä painotetaan myös, kuinka se on nuorille työpaikkoja luovaa toimintaa. On todella myös hyvä, että kävisimme vielä syvällisen keskustelun, jossa voitaisiin kehitellä öö, biotalouden öö, tekemistä vielä enemmän luomutalouden, luom, jotta sitä voitaisiin viedä vielä voimakkaammin luomutalouden suuntaan. Olisi myös tärkeää käyttää Euroopan unionin sosiaalirahastoa, jonka avulla voitaisiin investoida elinikäiseen koulutukseen ja oppimiseen on ehdotettu myös tiettyä sosiaalirahaston kohdentamista, niiden varojen käyttämistä 25 prosenttisesti kohesiorahastosta. 25 prosentilla on tärkeää saada myös joustavaa liikkumavaraa jokaisessa jäsenvaltiossa, koska työpaikkojen luominen on tärkeä tavoite sinällään, mutta työpaikkojen luominen sinällään ei ole mahdollista ainoastaan koulutuksen myötä. Se on, koulutuksen takia on tärkeää myös taata hyvät infrastruktuurimahdollisuudet, ja näissä infrastruktuureissa viitataan nimenomaan Euroopan aluekehitysrahastoon. Minä aion tukea niitä tarkistuksia, näitä tarkistuksia, joista juuri kerroin teille, ja kollegani tekevät hyvää työtä niiden kollegojen kanssa, jotka ovat siis tehneet nämä tarkistukset, ja me voimme siis lähteä työstämään tätä tekstiä ja työstämään kompromissitarkistuksia. Kiitos huomiosta. Thank you. Kiitoksia, Sten Ferkas. Sí, gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Me olemme aika lähellä näitä kantoja, joita Deutsch juuri kuvaili. Ja kuten hän sanoi, kollegani Papadopoulu ja muut kollegat ryhmästäni ovat tehneet 15 tarkistusta yhteensä, ja niillä pyritään parantamaan ja korostamaan tiettyjä seikkoja, jotka meistä ovat tärkeitä, jotta mietintö olisi tasapainoinen ja biotalous on otettava huomioon prosessina, jossa täytyy ottaa tieteen kehittyneen, teknologian kehittyneen huomioon, mutta täytyy ottaa huomioon myöskin yhteiskunta ja työntekijät ja yhteisöt, joihin nämä muutokset vaikuttavat. Ja kuten kaikissa muutoksissa, on voittajia ja häviäjiä ja on siirtymävaihe, jota pitää valmistella, jotta kyse ei ole pelkästään markkinoista, vaan täytyy katsoa, miten nämä kustannukset ja hyödyt jakautuvat. Ja on erittäin tärkeää myöskin lisätä se, että vuonna 2001 Barroso totesi, että kasvu ja ympäristöasiat pitää yhdistää. Ja meillä pitää myöskin olla sosiaalinen ulottuvuus tässä kaikessa mukana. Kyse ei ole pelkästään yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta, vaan siitä, että saadaan aikaan hyviä tuloksia tässä talouden muutoksessa. Vuoropuhelu, sosiaalinen keskustelu, työmarkkinaosapuolet. Meidän pitää ottaa mukaan kaikki sidosryhmät ja osapuolet ja meidän täytyy saada aikaan menestys ja miettiä parhaita toimintatapoja. Biotaloudessa pitää myöskin muistaa, että on tiettyjä prosesseja, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen, omassa maassani on energialaitos, jossa käytetään aurinkoenergiaa. Ja siellä on uusia vaatimuksia liittyen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Ja Deutsch, nyt on tärkeää hyödyntää tätä muutostilannetta, jotta voidaan lisätä inhimillisen pääoman määrää. Se on ehkä kaikkein tärkein strateginen tavoite EUlle, ja kaikki, mikä liittyy innovaation, koulutukseen, elinikäisen oppimiseen työntekijöiden osalta, niin kaikki tämä koituu yhteiskunnan hyödyksi. Varmaan suuria ongelmia ei tule olemaan ja tarkistuksemme pyrkivät siihen, että tämä kasvu olisi vihreämpää. Ja nyt ensimmäistä kertaa tässä on nyt myöskin eurooppalaista politiikkaa, ei pelkästään säästöpolitiikkaa, vaan myöskin kasvua, uusia väyliä, uusia mahdollisuuksia ja toimintamalleja. Ja tämä on ollut hyvää työtä ja meidän täytyy kunnioittaa sitä, millaista sosiaalista toimintaa EU on ollut ja miten EUn sosiaalisessa markkinataloudessa on perinteisesti toimittu. Kiitos. Kiitos sitten Haakin. Thank you, eh, Michael. Kiitokseni kollegani Filibenian on kokouksessa tällä hetkellä, että hän pyysi minua lukemaan muutamia kommentteja liittyen tähän mietintöön. Aivan aluksi hän halusi kiittää esittelijä mietinnöstä ja muita kollegoja tarkistuksista. Voimme olla samaa mieltä monien tarkistusten tunteen kanssa. Ja on selvää, että tämä sektori on erittäin tärkeää työpaikkojen, kestävien työpaikkojen luomisessa. Hän voi olla samaa mieltä kykyjen kehittämisen ensimmäisen osan suhteen. Me tarvitsemme kaikki investointeja koulutukseen, erityisesti ammatilliseen koulutukseen ja hänen oma maaseutuharjoitteluja koskevat tarkistuksensa osoittaa tämä kuitenkin Sarkasin aloite vaatii vielä uudelleen rakentelua. Menin mielestä mietintö ei käsittele tätä asiaa, joten hän ei tätä tarkistua, tarkistusta tue. Myöskin tarkistus 15, onko jonkin verran epäselvyyttä siitä, kuinka paljon horisontti 2020 on luonut työpaikkoja. Ehkä meidän tulisi keskittyä tärkeimpiin asioihin, jotta voisimme välttää sekaannusta. Jälleen kerran hän haluaisi kiittää esittelijää ja odottaa rakentavaa yhteistyötä tässä kysymyksessä. Kiitoksia. Thank you. And now I will... Kiitoksia. Ja sitten sitten komissiosta edustaja Good morning, thank you. Uh, Huomenta ja kiitoksia. Komissio on iloinen siitä, että parlamentti on kiinnostunut EUn biotalousstrategiasta ja siitä, että parlamentti tukee sitä. Ja tähän liittyy tietysti myöskin tämä valiokunta – Sosiaaliset ja työllisyysnäkökulmat ovat tärkeitä biotalousstrategiassa. Ja kun katsotaan tätä lausuntoa ja tarkistuksia, niin niissä on jo kohtia, jotka liittyvät täytäntöönpanoprosessiin. Komissio on samaa mieltä kuin valiokunta, että biotalous voi ja sen pitäisi vaikuttaa huomattavasti työpaikkojen luomiseen ja talouskasvuun – rannikko- ja maaseutualueilla. Ja olemme samaa mieltä myöskin siitä, että selkeästi investoinnit uusiin taitoihin eri tasoilla ovat kriittisen tärkeitä, jotta voidaan hyödyntää potentiaalia, joita tässä osassa taloutta on. Arvostamme monia ajatuksia, myöskin ajatuksia, joita on tarkistuksissa, mutta emme nyt sen enempää kommentoi niitä tässä vaiheessa. Ehkä tämä viimeinen kysymys, joka liittyy työpaikoihin, joita syntyy 2020 hankkeeseen liittyen, niin ehkä voimme sitten ottaa yhteyttä valiokunnan sihteeristöön ja toimittaa vähän lisätietoja ja selvennyksiä, jos haluatte. Thank you for your contribution. Kiitoksia. Ja sitten taas esittelijä Deutsch, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, tisztelt elnök, köszönöm, köszönöm a kedves kollégáknak a... Kiitos puheenjohtaja, kétas hyvät kollégat, kun sain kuulla loistavista ideoistanne. Haluan jälleen kerran toistaa, ehkä vielä kerran se, mitä on juuri kuultu. Toisin sanoen, kaikki, jotka ovat täällä puhuneet tai tai tehneet tarkistuksia, mutta kaikki nämä kollegat ovat yhtä mieltä siitä, eli ovat samaa mieltä siitä perusajatuksesta, joka on tämän lausunnon takana. Aika on kortilla. Sen takia minä en toista kaikkia kuultuja ehdotuksia, mutta uskoakseni vivahteet, joita löytyy ja jotka aion sisällyttää lausuntooni, antavat mahdollisuuden päästä laajaan konsensukseen, jotta tämä lausunto voitaisiin hyväksyä. On todellakin tärkeää vahvistaa tätä biotalousstrategiaa Euroopassa. Thank you, Mr. Deutsch. Um, we will... Kiitoksia. Tästä äänestetään valiokunnassa 7. toukokuuta. Sitten voimme siirtyä kohtaan 19. Neuvottelut neuvoston kanssa Euroopan sosiaalirahastosta. Ja puheenvuoron saa esittelijämme Mohan Chartier. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. La, euh, les négociations. Kiitos puheenjohtaja. Kolmikantaneuvottelut Euroopan sosiaalirahastosta ovat paljon paljon pitkällisemmät ja monimutkaisemmat kuin mihin törmättiin näissä elektromagnetiikkakenttäneuvotteluissa. Onneksi yksi on saatu nyt pois päiväjärjestyksestä, koska pitää olla todella sitkeä ja sinnikäs, jotta jaksaa jatkaa neuvotteluissa. Eilen illalla pidimme 15 kokouksemme kolmikantaneuvotteluissa. Eilen illalla se venyi myöhään yöhön. Haluan kertoa teille, että viime viikolla 14 kolmikantan neuvottelukokous jouduttiin keskeyttämään. Sen teki parlamentti, joka lähti salista koska me, meitä kohdeltiin neuvoston taholta sillä tavalla, että emme nähneet muuta vaihtoehtoa, koska neuvosto ei todellakaan kunnioita meidän rooliamme parlamenttina. Meidän tehtävänämme on hyvin... Öö, mehän, mehän olemme todenneet, että Lissabonin sopimuksen jälkeen parlamentti on yhteispäättäjänä. Öö, täysivaltaisena neuvoston rinnalla. 14. kokouksessa neuvosto kyseenalaisti mm, joitakin kokouksia, joita olimme käyneet Kyproksen puheenjohtajakauden aikana. Tämä oli todella kestämätön tilanne. Se tarkoittaa sitä, että pyysimme korkean tason kolmikantaneuvottelua, jotta päästäisiin neuvottelu tiimin kanssa kosketuksiin, joka meille oli varattu neuvostosta. Siis neuvosto ei yksin ainoastaan noudata yhteispäätösmenettelyjä. Me emme ole yhdenvertaisella tasolla. Tilanne on epäsymmetrinen neuvoston ja parlamentin välillä, koska parlamentissa kaikki poliittiset puolueryhmät ja ja tämän valiokunnan äänestyksen myötä me pystymme hahmottamaan hyvän neuvottelupolitiikan, mutta meillä on vastassamme hallintoihmisiä, joille ei ole mitään poliittista mandaattia. Ja odottavat, että kaikki neuvottelut saataisiin vietyä päätökseen koko tekstistä, jotta sitten sen jälkeen käännytään jäsenvaltioiden puoleen. Eihän näin voi toimia, tällä tavalla päästä yhtään mihinkään. Meidän puheenjohtajamme Rova Pervans Beres. Mehän olemme hyvin paljolti samoilla altopituksilla, oikeastaan täysin samoilla altopituksilla. Hänen kanssaan me olemme hyvin, me olemme tehneet hyvin saumatonta yhteistyötä. Pervans Beres pyysi tämän neuvottelujen katkeamisen jälkeen. Hänellä oli yhteys suurlähettiläs Montgomeryhin. Hän pyysi korkean tason kolmikantaneuvotteluja, jos, joihin tulisi mm, Regia tulisi siis Regia amplua valiokunnasta neuvottelutiimit ja kyseiset suurlähettiläät mukaan lukien, koska ei, voi, ei päästy eteenpäin enää siitä mainitsemastani keskeytystilanteesta. No joten kuten pääsimme eteenpäin, mutta ei oikeastaan mistään neuvoteltu siinä, vaan hiottiin kantoja artiklasta kolme. Ei, ei sen enempää, emme pystyneet tekemään mitään sen enempää. Päästiin yleissopumukseen, mutta kun ei ole sopua mistään erityisasiasta, niin ei ole sopua oikeastaan mistään, eikä edes varsinkaan artiklasta neljä, koska siinähän mennään reaktorin ytimeen nimenomaan kaikista hankalimmat kysymykset ovat siinä, jotka ovat meille sydämen asioita. Eli 25 prosenttia kohesiorahastosta kohdennetaan Euroopan sosiaalirahastoon. Me pyysimme tiekarttaa neuvottelutiimistä, mutta se on jotakin hyvin faktuaalista neuvotteluista itsestään, joita käytiin myöhään yöllä. Me luetteloimme kaikista, tar- kaikista luettelon kaikista ongelmallisista tarkistuksista. Yhteenvetona oli viisi kohtaa, jotka olivat todella arkaluontoisia vaikeita. Ensimmäinen niistä oli otsikko. Otsikoksi me olimme linjautuneet komission ehdottamaan ehdotukseen eikä neuvoston tekemään ehdotukseen. Toinen kohta oli tarkistus 40, joka käsitteli kestävää ja laadukasta työllisyyttä, joka vastasi työllisyys- Euroopan 2020 politiikan linjauksia. Sitten tarkistus 54, jossa puhuttiin aktiivisesta osallistavuudesta. 55 ihmisten identiteetti ja tarkistus 61 sosiaalisesta yrittäjyydestä. Meille on jo usean vuoden, meitä, meille on uskoteltu usean vuoden, että neuvostoimukäsit olisi tiennyt, mitä tarkoittaa sosiaalinen yrittäjyys. Olimme aika pöyristyneitä eilen illalla olimme siinä rajalla, että meille valehdeltiin. Eli neuvoston neuvottelutiimi olisi valehdellut meille. Ei ollut, se ei ollut ainoastaan pahan tahtoista asennoitumista, mutta joitakin itsestäänselvyyksiä, joita käänneltiin ja väänneltiin heille sopivaan malliin, jotta voitaisiin todistaa ihan mitä tahansa. Se oli aikamoinen tilanne. Me kävimme neuvotteluita hyvin vaikeassa tilanteessa. Kiitän kaikkia varjoesittelijöitä, jotka olivat äärimmäisen rakentavia. Kinga on täällä läsnä. Hän ehdotti uutta muotoilua. Parce que euh, d'un côté, nous sosiaalisen osallistamisen otsikolle. Me haluaisimme sosiaalista osallistamista kaikille henkilöille. Se on parlamentin ehdotus, sosia- komission ehdotus oli aktiivinen osallistaminen ja neuvosto ehdotti äh, sosiaalinen osallistuminen, osallistaminen aivan erityisesti tavoitteena kehittää työllisyyttä ja, mm, ja, sove, ja so, sovellettavuutta. Eli neuvosto oli halunnut kaikkien henkilöiden sosiaalista osallistavaa, vaan halu, osallistuvuutta halusi keskittää sen vain työttömiin, jotka palaavat takaisin työelämään. Eli silloin se olisi ollut kansallista politiikkaa, työttömyyden vastaista taistelua, joka ei ollut meidän poliittinen näkemyksemme asiasta. Toisin sanoen uuden muotoilun avulla voin kertoa siitä tuonnempana sitten enemmän teille, jos haluatte. Pystyimme mm, sitten käsittelemään tämän kohdan karsimaan kaikki huonot osat pois. Ja sen myötä käsittelemme kaikki muutkin kohdat. Tässä kaikki tällä erää, arvo puheenjohtaja. Um, the next. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Kinga. Much, uh... Paljon kiitoksia. Elisabeth kuvasi tilanteen erittäin hyvin. Tämä on erittäin hidas prosessi. Uskon, että te myöskin mainitsitte, että me olemme kokoustaneet keskiyön jälkeen, sillä me halusimme nähdä jonkinlaista positiivista tulosta syntyvän. Minä olen sitä mieltä, että pääkysymys tässä on ESR-osuus. Tässä asiassa meidän tulee olla hyvin yhtenäisiä ja taistella. Meillä on erittäin vahva vakaumus siitä, että ellemme me määrittele tätä ESR-osuutta, se häviää jäsenmaiden tasolla on erittäin vahvaa vastustusta ilmassa ja me yritämme nyt käydä korkean tason keskusteluja ministeri Hollinin kanssa ja komission jäsenten Andorin ja Haanin kanssa. Tämä ESR-osuus on myöskin CPR, se on hyvin tärkeä asia. Me olemme pyrkineet käymään korkean tason keskusteluja ja samaan aikaan käymään läpi yksityiskohtia ja eri tavoitteita. Olemme saaneet jonkin verran tulosta aikaan eilen, mutta ei ole helppoa tehdä yhteistyötä neuvoston kanssa. Minä voisin verrata tätä toiseen trilogiin eilen – eivät kaikki trilogit ole näin vaikeita kuin tämä nykyinen on. Me voimme olla optimistisia siitä, että ehkä tämän korkean tason kokouksen jälkeen työ helpottuu. Kiitoksia. Okay, thank you. Kiitoksia. Sitten, niin oliko teille vielä jotain sanottavaa? Moi, j'ai parfaitement conscience que... Minä tiedän, että kun keskustellaan 25 prosentista kohesiovaroista, jotka kohdennettaisiin sosiaalirahastoon, se on erittäin vaikea taistelu. Mutta meidän on ehdottomasti varmistettava, että noudatetaan tätä minimiosuutta kohesiorahoista, jotka omistetaan sosiaalikysymyksiin. Muuten sosiaalinen Eurooppa – joutuu kyseenalaiseksi jäsenvaltioissa. Ja neuvottelutiimissämme ei ole varjoesittelijää, joka on valmis tinkimään tästä asiasta. Yes, that's true. No, se pitää paikkansa. Eli kiitoksia. Sitten seuraava kohta esityslistalla 2020 neuvottelut neuvoston kanssa Euroopan globalisaatiorahastosta. Ja Haakin on esittelijämme tässä ja annan puheenvuoron Marjonille. Ole hyvä. Thank you, uh, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on hyvin lyhyt keskustelu, sillä meillä on ollut tunnustelu trilogi Strasbourgissa viime viikolla neuvoston ja komission kanssa, mutta emme saaneet juuri mitään edistystä aikaan, sillä eh, neuvostossa on vielä jarruttava vähemmistö ja monissa asioissa sopi, yhteisymmärrystä ei ole olemassa. Toinen toukokuuta meillä on toinen kierros ja odotamme ja näemme sitten, onko mitään edistystä syntymässä. Tämä on erittäin turhauttavaa. Suurin osa koskettaa MFF, mutta mitään edistystä ei ole saatu aikaan. Tässä on kolme asiaa vielä avoimina. Kriisikriteeri sovellusala-asetuksen suhteen ja yhteisrahoitustaso ja myöskin työntekijän määritelmä. Tämä on erittäin turhauttavaa, kuten sanoin, sillä mitään todellista edistystä ei ole saatu aikaan lainkaan. Komission kanssa kävimme epävirallista keskustelua tämän kokouksen jälkeen ja niin heillä oli huolia siitä, että kuten sanoin, mitään edistystä ei ole syntynyt ja he jakoivat meidän huolemme asian suhteen. En juurikaan voi sanoa mitään tämän enempää. Meidän tulee odottaa toiseen toukokuuta, jotta näemme mitä tapahtuu. Olisin kiinnostunut kuulemaan, olisiko kollegoilla mitään ajatuksia tämän asian suhteen. Tällä hetkellä kyseessä on vain odottelu peli. Me emme edes tiedä, mitä odotamme. Okei. Okay. Does anyone want to come in? Haluaako joku puheenvuoron? Ei, eli kiitoksia Marian tästä työstä. Sitten, hetkinen, esityksestä onkin jo hoidettu. Eli sitten jatkamme kokousta kello 15. Kiitos.